On commence. Allez. Madame la Présidente. <laughs> La séance est reprise. Me jatkamme istuntoa. Liettuan viranomaiset ovat kertoneet parlamentin vaaleista Liena tuli Dombrovskin tilalle. Hän 19. maaliskuuta alkaen artiklaan kolme kohdan nojalla.